Ei näin näytä olevan, joten se on hyväksytty. Ja sitten puhemiehen ilmoitus kaksi. Jäsentä on ilmoittanut eroavansa Euroopan parlamentista. Ensinnäkin edustaja Diana Wallis, joka ensimmäinen helmikuuta 2012 äh, lähtien lopettaa tehtävänsä. Ja haluaisin äh, kiittää edustaja Wallisia pitkästä, rakentavasta ja hyvästä työstä Euroopan parlamentin hyväksi. Samoin herra Bronsaias de Rossa on ilmoittanut, että toinen helmikuuta lähtien hän lopettaa tehtävänsä Euroopan parlamentissa. Sama koskee kollega Rossaa, toivon mukaan näen hänet niin, että voin häntä sitten henkilökohtaisesti kiittää. Ja parlamentti ottaa tämän tiedoksi artikla 4 kohdan 1 ja 3 mukaisesti. Ja sitten... Herr Wille Itele hat mir mitgeteilt, dass... Edustaja Ville Itälä on ilmoittanut, että hänet on nimitetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi artiklan 4 kohtien 1 ja 4 mukaisesti. Itälä siirtyy sinne vuot, ensimmäinen maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmoitan sitten, että 25. tammikuuta oikeus